Liebe Kolleginnen Kollegen, please sit down. Hyvät kollegat, istuutukaa ja pistäkää turvavyöt kiinni, kiitos. Kollegat taisivat, kollega Roy täällä taisi jo ymmärtää, että aloitamme. Nyt minä olen täällä puheenjohtajana, minä olen nimittäin virkaiässä vanhin, en iässä välttämättä vanhin, mutta olen iloinen siitä, että voin tänään olla puheenjohtajana tässä istunnossa ja aloitamme heti esityslistasta. Herra Giovanni Lavia on täällä budjettivaliokunnasta ja meidän äm, esittelijämme on herra Ofa, jolle myös annan kohta puheenvuoron. Tässä on kyse budjetista 2013. Kiitoksia puheenjohtaja. Tämä valiokunnalle esittämäni lausunto, jossa pyytäisin myös budjettivaliokunnan pääesittelijää tukemaan meitä Seuraa hyvin pitkälti niitä linjoja, joita tässä valiokunnassa on seurailtu viimeisten vuosien aikana budjettiprioriteettien suhteen. Ensinnäkin meidän tulisi ilmaista suuri vakauksemme siitä, että EUn budjetin tulisi olla kovasti panostamassa siihen, että kestävä kasvu kasvusanan elvytettyä ja voidaan vastata päähaasteisiin, kuten esimerkiksi resurssien niukkuuteen ja muihin moniin. Toiseksi EU-talousarvio tarjoaa äh, synergiamahdollisuuksia aivan selvästi ja sitä tulisi käyttää optimaalisesti keskittymällä EU tarjoamaan lisäarvoon. Kolmanneksi Rahoituksen tulisi vahvistaa EU 2020 strategian täytäntöönpanoa. Tämä on mielestäni kaikkein tärkein kohtamme. Aiemmin meillä on ollut johdonmukaisen käyttäytymisen suhteen puutetta EU-toimielimissä, kun tarkastellaan omien strategioidemme täytäntöönpanoa. Ei ole paljon järkeä siinä, että meillä on näitä hienoja strategioita, mutta että sitten kuitenkaan rahaa ei käytetä niin kuin sanotaan. Ja minusta meidän tulisi toimia toisella tavalla suhteessa EU 2020. Toivon, että otsake se yksi a olevan rahoitus, se tällä hetkellä on riittämätön, jotta voitaisiin vastata näihin prioriteetteihin. Ensinnäkin EU-lippulaivaohjelmat, kuten esimerkiksi Horisontti 2020 tai Kosme niiden pitäisi saada riittävästi resursseja vihreän talouden vauhdittamiseksi, koska se on keskeinen tulevaisuuden kilpailukykyä edistävä tekijä. Varsinkin EU-PK-yritysten tukiohjelmien pitäisi saada tämän valiokunnan huomio puolelleen, erityisesti investoinnit niiden innovointitoimintaan ja kasvumahdollisuuksiin. Ja haluan lisätä, että tämä, tämä ei ole osa lausuntoni, mutta haluan selkeästi ilmaista sen, että olen sitä mieltä, että meidän tulisi pohtia uudelleen tämänhetkistä kosmen luonnostelua. En usko, että se rahoitus, joka kosmea varten on olemassa, on riittävä. Ja jos olen laskenut oikein suhteessa suhteessa siihen, mitä pitäisi suunnata PK-yrityksille Horizon 2020 ja COSME-ohjelmien avulla, niin jos se lasketaan vuoden 2014 euroina, niin tähän mennessä meillä ei ole edes lisäystä PK-yrityksille suunnattuihin varoihin seitsemännessä puite- seitsemännen puiteohjelman tasoihin verrattuna. En usko, että tämä on hyvä politiikkaa siinä äh, mielessä. Haluan keskittää huomionne pk-yritysten etuihin. Lisäksi olen sitä mieltä, että meidän tulisi äh, tukea hankejoukkovelkakirjoja koskevaa aloitetta. Ja tämä tulisi tehdä niin, että tuetaan EIPen kestävyyskriteereitä samalla tavoin kuin rahoitusta koskevia kriteereitä. Haluan myös korostaa, että vuosi 2013 on ohjelmakauden viimeinen vuosi ja siitä syystä maksumäärärahojen tason tehtävät leikkaukset pitäisi välttää, sikäli kun ne koskevat olemassa olevia hankkeita. Ja lopuksi olen tässä hieman eri mieltä monen, monen kollegoiden kanssa. Mutta haluaisin vielä saada teidän tukenne sille, että seitsemänteen puiteohjelmaan osoitettujen varojen siirtämistä siirrettäisiin ITER-hankkeeseen. Se on tämän lausuntoni sisältö, jota teille ehdotan. Tarkistuksen esittämisen määräaika on tämän viikon torstai keskipäivällä. Eli ottakaa se huomioon. Ja, vielen Dank, Herr Kiitos herra Bytikov, ähm, joka on siis esittelijänä tässä. Nyt annan puheenvuoron Giovanni Laviella, joka on budjettivaliokunnan esittelijä. Olkaa hyvä. Grazie, president. Kiitoksia puheenjohtaja. Kuten kaikki tiedätte, talousarvio menettely alkoi sillä, että hyväksyttiin nämä suuntaviivat. Se on oikeastaan ensimmäinen asiakirja, jonka olemme työs, täysistunnossa hyväksyneet. On selvää, että siellä havaittiin joitakin, tunnistettiin joitakin suuria tärkeitä painopistealueita. Ne, ne ovat kasvu ja tietenkin kasvu-sanaan liittyy paljon sellaista, josta te jo puhuitte tässä alustuksessa. Sitten toinen prioriteetti on työllisyys ja tässä erityisesti viittataan nuorisotyöllisyyteen. Kuten te kaikki tiedätte, erityisesti työllisyyden adolla uudet uudisista työpaikoista 85 prosenttia tulee pk-yrityksiltä tällä kaudella. On selvää, että meidän on annettava täysi tukemme näille yrityksille niin, että voivat innovoiva ja kilpailla yhä laajimmilla markkinoilla. Aivan kuten te sanoitte, tämä talousarvio, jota nyt työstämme, on vuoden 2013. Talousarvio se on siis rahoitusnäkymien viimeinen vuosi. Ja tämä merkitsee sitä, että sinne tulee enemmän sitoumuksen maksuja, koska olemme todella nyt ohjelmakauden lopussa – ja kaikki sitoumukset, joihin on sitouduttu aikaisimpina vuosina, ne on nyt katettava asianmukaisilla maksuilla. Varmastikin olette tietoisia siitä, josta julkisesti komissaari Lewandowskikin on sanonut budjettivaliokunnassa, että viime vuoden lopulla oli suurta kysyntää maksuille 16 miljardia maksuja viimeisen viime vuoden kuukauden aikana. Komissio ei kyennyt maksamaan kuin 5 miljardia, eli 11 miljardia euroa on nyt siirretty otsakkaiseen 1a ja 1b. Kyseessä on tutkimuspolitiikka yhtäältä ja toisaalta kohesiopolitiikka. Ja todella nämä Nämä maksut on siirretty tämän vuoden talousarvioon. Ja siitä voi tulla suuri ongelma myös vuoden 2013 talousarviolle, mikäli jäsenvaltiot eivät sitä korjaa asianmukaisella lisätalousarviolla. Kuten kaikki tiedätte, huomisaamuna komissio esittelee talousarvioehdotuksensa Olemme pyytäneet, että komissio olisi kunnianhimoinen ja realistinen siinä mielessä, että, komis, että komission on oltava tietoinen tästä tilanteesta ja pyydettävä jäsenvaltioilta tarvittavat maksut niin, että nämä ohjelmat saadaan loppuun päätetyksi. Komission on oltava kunnianhimoinen myös siksi, että mikäli haluamme, niin kuin varmasti haluamme kaikki ulos tästä kriisistä, niin on aivan selvää, että meidän on investoitava tietyille prioriteettialueille. Ja monissa näissä pyynnöissä on kyseessä aiheet, jotka tätä valiokuntaa kiinnostavat, jossa tämä valiokunta on ollut mukana. Minä olen teidän lausuntonne osalta puhunut näistä, jotta kuulen myös teidän prioriteeteistanne, prioriteeteistanne trilogia varten – Tulen esittelemään sen budjettivaliokunnalle 10. päivä toukokuuta. On aivan selvä, että nämä valiokuntatapaamiset hyödyttävät minua niin, että voin saada erityisvaliokuntojen kannat. Haluaisin ennen mm, puheen päättämistä korostaa vielä kahta asiaa. Yksi niistä mm, tietenkin koskee näitä painopistealueita, eli prioriteetteja. Monet valiokunnat usein pyytävät lisää resursseja tiettyihin budjettikohtiin, mutta hyvin harvoin valiokunnat arvioivat negatiivisia prioriteetteja. Vaikeina aikoina, kriisin aikoina meidän on pystyttävä tunnistamaan myös vähemmän hyödyllisiä ohjelmia, joilla ei ole riittävää varojen käyttökapasiteetteja, jotka tässä kokonaisstrategian puitteissa olisivat sellaisia ohjelmia, joita voidaan pitää toissijaisena tai marginaalisia marginaalisina. On vaikea pyytää aina vain lisää kriisin aikana, vaan meidän on vastuuntuntoisesti myös tunnistettava sellaisia budjettikohtia talousarviossa, jotka eivät ole prioriteetteja. Toinen asia koskee pilottihankkeita ja valmistelevia toimia. Nämä ovat aina olleet yksi parlamentin prioriteeteista pilottihankkeista ja valmistelevista toimista, kuten te kaikki tiedätte, olemme laatineet aikataulun ja olemme toimittaneet sen eri valiokunnille. Odotamme kultakin valiokunnalta esitystä ehdotuksista 4.6. mennessä niin, että budjettivaliokunta voi sitten viedä ne eteenpäin komissiolle ja niin, että niitä voidaan arvioida alustavasti. Siis kyseessä vain ovat nämä pilottihankkeet. Ainoastaan ne pilottihankkeet, joita voidaan panna täytäntämään tai joita komissio on muuttanut niin, että niitä voidaan täytäntöpanna, ne saavat vain rahoituksen, koska emme voi tehdä niin, että resursseja lukitaan niin, että niitä ei kuitenkaan todella käytetä. Viimeinen aihe, jota käsittelitte, joka varmastikin tulee olemaan sellainen aihe, jossa parlamentti ja komissio ottavat ankarasti yhteen, koskee uudelleenkäyttöä sen sopimuksen mukaan, jonka budjettiviranomaiset ja komissio tekivät viime vuonna ja sitten sovittelussa, ja se koski ITERin rahoittamista. Kyseessä on se, että, raho- että nostettaisiin sitoumuksia vuoden 2012 budjetissa 650 miljoonalla eurolla ja meillä on yksi A-marginaalien sisällä tämä 360 miljoonaa euroa neuvoston kanssa. Tästä tulee varmasti keskustelua ja voin kyllä kuvitella, mikä teidän prioriteettinne on, tai tehän sanoittekin sen jo. Kiitoksia. Ja, vielen Dank. Kiitos herra Lavia tästä alustuksesta. Nyt sitten äm, poliittisten ryhmien varjoesittelijällä on äm, oikeus ottaa puheenvuoro jokaiselle kolme minuuttia. Herra Saukadas ensimmäisenä, olkaa hyvä. Hyvä puheenjohtaja, niin todellakin meidän on oltava kyllä samaa mieltä tästä esittelijän yleisestä suunnasta. Ja muut kollegat ovat myös sanoneet, että 2012 ei ole mikään tavanomainen vuosi, sillä me olemme siirtymävaiheessa menossa uuteen ohjelmointikauteen. En nyt tässä mene yksityiskohtiin puheenvuorossani, sillä esittelijän kanta on hyvin samanlainen kuin mistä me keskustelimme viime vuonna. Ja yleisesti suurin osa ideoista on meille hyväksyttävissä ja aiomme tukea niitä. Kuitenkin meidän pitäisi tarkastella tätä vielä uudelleen sitten, kun tämä talousarvioesitys on annettu. Silloin saattaa olla pieniä mielipideeroja käsillä. Ja minun mielestäni kuitenkin kaiken kaikkiaan tässä on konsensukselle hyvää pohjaa. Mutta Euroopan parlamentilla on normaalisti vahva, ö, vahva asema neuvotteluissa neuvoston kanssa tästä talousarvioesityksestä. Ehkä pitäisi harkita myös sitä mahdollisuutta, että voisimme ehkä tehdä vielä tiettyjä pieniä muutoksia tähän esitykseen. Kiitos tästä, tästä kommentista ja nyt sitten st ryhmän Edith Herzog, olkaa hyvä. Ähm, I, uh... Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Haluaisin onnitella edustaja Bytikoffia ja haluaisin myös sanoa kiitos varjoesittelijöille siitä, että nämä ovat työskennelleet yhteisymmärryksessä viime ja tänä vuonna. Haluaisin myös kiittää komissiota, koska nimenomaan ja budjettivaliokunnan jäseniä tässä parlamentissa, sillä komissio ja budjettivaliokunta ovat seuranneet teollisuuden, teollisuusvaliokunnan tietä. Vaikeina aikoina on yhä tärkeämpää saada aikaiseksi synergiaratkaisuja ja löytää solidaarisuutta jäsenvaltioiden välillä talouskasvuohjelmissa, jotka siis ovat seurauksia tuosta kilpailukykykappaleesta 1a. Eli tuemme Bytikofferin mietintöä joinnekin lisäyksin. Ja haluaisin ottaa esille muutaman kysymyksen. Yksi koskee EU-budjetin synergistä potentiaalia. Haluamme korostaa ehdottomasti sitä, että EU-budjetti yksin ei kykene tähän, joten me emme saa luopua vaatimuksistamme kohta jäsenvaltioista, että ne eivät ö, lakkauta omia kansallisia hankkeitaan kriisin vuoksi me emme saa mitenkään tällaisena yksijalkaisena toimia ja siitä syystä tämä on erittäin tärkeää. Lisäksi haluaisimme korostaa sitä, että ei ole kysymys pelkästään jäsenvaltioiden välisestä solidariteetista kapassa 1a, vaan myös sukupolvien välisestä solidaarisuudesta. Tässä on pitkän aikavälin haasteet. Siitä syystä sukupolvet ylittävä solidaarisuus on tärkeä mainita tässä mietinnössä. Meillä on ongelma kohdassa neljä. Ihan vain sen takia, että se ei koske vuoden 2013 budjettia, vaan seuraavaa monivuotista rahoituskehystä. Kosme ja Horisontti ovat seuraavan ohjelman monivuotisen ohjelman osioita. Ja meidän mielestämme tämä ei ole oikea paikka mainita asia. Ja siitä syystä todennäköisesti haluamme muuttaa tätä tai laitamme jonkun lisäyksen tähän. Ja sitten tuemme todella tuota hanke, joka velkakirjoja koskevaa kokeileluontoista aloitetta. Sitä voimme tukea kohdassa kuusi. Ja komissio on sanonut, ja varjoesittelijäkin, että on erittäin tärkeää, koska nyt on viimeinen ohjelmointikauden vuosi käynnissä että täytyy katsoa näitä maksuja eikä pelkästään sitoumuksia. Iteristä sitten tarvitaan vielä jonkun verran tietoa. Ja se, mitä viime viikon äänestyksessä tapahtui, sillä kaikki eivät suoraan näe, mitä budjetti <clears throat> budjettivaliokunnassa on tehty, mutta on nähtävä, että tämä 100 miljoonaa euroa, joka tuli otsakkeesta 1A viime viikolla. Teknisesti siis. Mutta se asetettiin sinne joustavuusvälineenä. Eli kyseessä oli ikään kuin tällainen tekninen kysymys. Täytyy tietää, että kyseessä ei ole mikään seitsemästä puiteohjelmasta otettu rahaa. Tämä on erittäin tärkeää. Sitä ei, se näytetään tuolla se 1a, mutta se on tullut joustavuusvälineestä. Tämä täytyy nimenomaan ymmärtää. Toinen tärkeä kysymys komissiolle on se, että mitä tapahtuu sille 360 miljoonalle, jota tarvitaan vuodelle 2013? Mistä se tulee? Minun mielestäni tämä valiokunta on aika yksimielinen sanoissaan, että me tarvitsemme uutta rahaa neuvostolta. Me tarvitsemme uutta rahaa joustavuusvälineen puitteissa tai jonkun muun välineen puitteissa neuvostolta. Ja meidän täytyy käyttää varantoja, mutta ei pelkästään niitä, vaan myös muita varantoja, jotka löytyy, löytyvät muista otsakkeista. Me emme halua, että ITER juoksee pelkästään seitsemännen puiteohjelman puitteissa. Neuvosto teki päätöksen vuonna 2010 hyvä. No nyt on sitten haasteisiin vastattavan ja omien päätösten seurauksiin. Ja tämä on ehdottomasti asia, josta haluamme neuvotella uudestaan seuraavassa monivuotisessa rahoituskehyksessä. Mutta vuonna 2013 kysymys, miten tämä 360 saadaan joustavuudesta, varannosta tai mistä hyvänsä muualta tuoretta rahaa, mutta ei FP7. Siitä tässä on kysymys. Kiitoksia. Kiitos Rova Herzog. Ja sitten kollega Rybik, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Minä haluaisin kiittää herra Bytikoferia tästä lausunnosta, sillä hän on tässä myös puolustanut PK-yrityksiä ja tämä aloite tulee oikeaan aikaan nyt, kun olemme tässä velkakriisissä ja velat pitää maksaa takaisin ja tämä takaisin maksaminen pitää jollain tavalla saada rahoitettu, eikä tätä rahoitusmarkkinat maksa, vaan reaalitalous, eli siis työntekijät Euroopassa ja tässä tulee haasteita eteen. Ja siksi mielestäni tämä ohjelma, joka päättyy vuonna 2013, me, sen suhteen meidän pitäisi kyllä vaatia, että komissio käyttää nämä varat täysimääräisesti ja meidän tulee tässä keskittyä ennen kaikkea nuoriin yrityksiin ja niihin yrityksiin, jotka toimivat viennissä ja sekä pitää lisäksi keskittää naisten työpaikkoihin. Nuoret yritykset ovat tällä hetkellä juuri niitä yrityksiä, jotka pystyvät, pystyvät eh, innovoimaan ja perustamaan, perustamaan uusia yrityksiä. Ja siksi meidän pitäisi budjetissa löytää oma kohta, joka, joka vastaa näitä tavoitteita. Me on myös hyvin tärkeää, että meidän nuoret yrittäjämme ovat paremmin koulutettuja. Koulutushan tapahtuu hyvin usein käytännössä ja siksi tämä Erasmus for Young Entrepreneurs ohjelma on aloitettu. Ja tällä hetkellä noin 3000 nuorta yrittäjää pystyy liikkumaan Euroopassa ja hakemaan ideoita ja tapaamaan toimittajia. Ja minun mielestäni tätä Erasmus for Young Interpret, ähm, Entrepreneurs ohjelmaa tulisi kyllä vahvistaa yhä en, entisestään. Tämä olisi sellainen ohjelma, jota EU voisi todellakin vielä enemmän tukea. Lisäksi nyt tässä talouskriisissä me tarvitsemme hyvin paljon myös hyvin koulutettuja toimittajia ja siksi tämä Schumann-ohjelma tiedotusvälineiden moninaisuudelle on tärkeää, sillä meidän pitää tukea tiedotusvälineiden monipuolisuutta ja demokratiaa. Siksi tämä kokeiluluonteinen hanke pitäisi, sitä pitäisi vahvistaa edelleen. Ja viimeiseksi sitten haluaisin olla samaa mieltä tästä ITER-hankkeesta. Minä olen myös sitä mieltä, että seitsemä, se, näiden varojen ei pitäisi tulla seitsemännestä puiteohjelmasta. Me tarvitsemme nämä puiteohjelman varat sellaisiin hankkeisiin, jotka tuottavat heti tuloksia. ITER tuottaa ehkä tuloksia 20 vuoden päästä, mutta se ei kuitenkaan auta nyt tämän talouskriisin selättämisessä, joten minun mielestäni näitä varoja ei tulisi ottaa seitsemännestä puiteohjelmasta, vaan meidän pitäisi tulla kes- keskittyä siihen, että seitsemännessä puiteohjelmassa keskitytään heti käytettävässä olevaan lisäarvoon. Ja tätä varten puiteohjelma on perustettu. tätä varten sekä talousarviovaliokunnassa että teollisuusvaliokunnassa varmasti on paljon tukea. Nyt tässä ei ole muuta puheenvuoropyyntöjä. Komissio ei ole paikalla, joten herra Bytikov sitten vielä lopuksi. Kiitos puheenjohtaja. Muutama huomio vain tähän, mitä herra Saugadas sanoi. Saudakas siis. Mehän keskustelimme viime vuonna siitä, missä kohdassa tämä valiokunta tekisi muutoksia komission ehdotuksiin. Ja tehän viittasitte siihen, että tämän pitäisi olla meidän keskustelujemme aiheena myös tänä vuonna, että olen sitä mieltä, että näin tulee myös olemaan. Sitten toiseksi Rova Herzogin kysymys, joka koski kohtaa neljä tässä lausunnossa. Kohta neljähän koostuu kahdesta osasta. Ensimmäisessä kohdassa puhutaan näiden tulevien ohjelmien roolista, eli Horisontti 2020 ja Kosme-ohjelmien roolista. Ja tämä, tästä sanoitte, että tämä ei ole vielä ensi vuoden talousarvion ö, tavallaan kohteena, mutta tässä toisessa kohdassa, toisessa osassa puhutaan siitä, että nämä ohjelmat ovat jo ensi vuoden talousarvioissa keskeisiä. Tähän halusin vielä palata. Ja sitten halusin palata vielä kohtaan, jossa mainitaan ITER-hanke. Minun tietojeni mukaan herra Lewandowski on jo esittänyt ehdotuksia siitä, miten nämä 360 miljoonaa euroa pitäisi rahoittaa, jotka nyt vielä puuttuvat. Tästä on neuvoteltu ja hän ehdottaa, että ei, kaik, ei siis nämä koko 360 miljoonaa euroa, vaan 240 miljoonaa euroa tulevat tutkimuspuolelta. Ja sitten 150 miljoonaa tulevat tästä tieto- ja viestintätekniikan tutkimuspuolelta. Ja tässä, tässä, tästä huomaamme, että miten tärkeää on se, että me, me, talo, me täällä, täällä valiokunnassa me vastustamme tätä päättäväisesti. Ja herra Rybik, minä olen todellakin hyvin optimistinen, jos sanot, Äh, tai pidän sitä optimistisena, jos sanotte, että 20 vuoden äh, päästä tulisi tuloksia. Tässähän äh, puhutaan niin sanotusti kaupallisesta käytöstä ja siitä, että se on odotettavasti vasta 50 vuoden päästä. Eli siis meidän pitää nyt keskittyä seitsemännessä puiteohjelmassa niihin asioihin, jotka ovat tällä hetkellä tärkeitä näiden herra Lavian mainitsemien prioriteettien suhteen, eli siis kasvu ja työnte- työpaikkojen luominen. Ja tästä meillä on varmasti yhteisymmärrys kaikkien kesken. Herra Rybik mainitsi vielä nämä kokeiluluonteiset hankkeet haluaisin vielä yleisesti viitata siihen, että kokeiluluonteiset hankkeet, niistä haluaisin siis sanoa, että jos kollegoilla on vielä ehdotuksia kokeiluluonteista hankkeesta, niin ehdotukset pitää antaa 35. mennessä ja sitten katsotaan menettelyä, joka, jonka herra Lavia jo mainitsi. Kiitos herra Pytikov. Haluaisin vielä mainita, että tarkistukset pitää esittää 26. huhtikuuta mennessä, puolipäivään mennessä. Ja nyt haluaisin kiittää herra Pytykoferhella vielä ja haluaisin siirtyä seuraavaan esityslistan kohtaan, joka on väärintämisen vastainen kauppasopimus, jota kutsutaan myös aktaksi. Meidän nuorin kollegamme Amelia Andas tuota, on tässä valmistelijana. ainakin hänelle heti puheenvuoron. Olkaa hyvä. Ordföranden för ordet. Ehm, först skulle jag Kiitoksia hyvä puheenjohtaja puheenvuorosta. Ensinnäkin haluaisin kiittää puheenjohtajaa siitä, että meillä on mahdollista keskustella tästä asiasta lopuksi ja ehdotuksestamme lausunnosta akta-sopimukseen. Haluan myös kiittää varjoesittelijöitä yhteistyöstä, joka on johtanut siihen, että voimme tänään käydä tätä keskustelua. Kevään aikana olemme parlamentissa ja me osana Euroopan unionin toimielimiä saaneet nähdä rajoja ylittävän keskustelun käytävän kansalaisten välillä. Monet ovat huolissaan unionin ja omasta tulevaisuudestaan. Ainoana kansan valitsemana toimielimenä unionissa meillä on erityinen vastuu tätä kansalaiskeskustelun taustaa vasten ottaa esille tämä kysymys ja luonnollisesti päästä myös jonkunnäköiseen päätökseen. Arvoisat kollegat, meidän tehtävänämme on tarkastella lähemmin niitä poliittisia ja taloudellisia seurauksia, joita tällä sopimuksella on. Kevään aikana olemme teollisuusvaliokunnassa saaneet kuulla useita eri näkemyksiä tämän sopimuksen seuraamuksista Euroopan tulevaisuudelle. Yhtäältä kysymys väärennetystä tavaroista niillä käytävästä kaupasta tullut esille ja toisaalta hyvin monet eri toimijat, varsinkin tulevaisuuden äh, aloilta, ovat ottaneet esille sen äh, juridisen epävarmuuden, jonka tämä sopimus saattaa luoda, varsinkin televiestintäteollisuus ja pk-yritykset, jotka haluavat toimia eurooppalaisilla digitaalimarkkinoilla. Valiokunnassa olemme usean otteeseen keskustelleet nimenomaan eurooppalaisen sisämarkkinoiden potentiaalista ja meillä on ollut monia vahvoja näkemyksiä verkkoneutraliteetin ja avoimen online-markkinan puolesta, jossa asetetaan matalat markkinoille pääsyn kynnykset myös kansalaistasolla, pk-yrityksille siis. Ne näkemykset, joita on ilmaistu valiokunnassa, näyttävät ilmaisevan, että aktasopimuksessa mennään sekä tätä verkkoneutraliteettia että markkinoiden avoimuutta vastaan. Ennen kaikkea kyseiset toimijat ovat erittäin huolissaan siitä, että tasapaino että vapaiden materiaalioikeuksien ja intressien välillä luoda innovointia on rajoitettu. Olen lausunnossa kirjoittanut, että olen sitä mieltä, että meidän valiokuntamme pitäisi vaatia tämän sopimuksen hylkäämistä. Mehän tiedämme jo ennestään, että tiedot siitä, miten suuri, suuri pääsy tai tulo Euroopan markkinoilla tällä hetkellä on, on riittämätöntä. Tällä hetkellä on paljon erilaisia näkemyksiä siitä, minkälaisia vaikutuksia tekinoikeuksien loukkaamiset tai väärentämiset vaikuttavat markkinoille. Meidän on tärkeää tutkia näitä asioita ennen kuin sitoudumme kansainvälisesti sitoviin sopimuksiin. Ja meidän täytyy löytää oikeita ratkaisuja digitaalimarkkinoille. Lisäksi tiedämme sen, että kovin monissa kansainvälisissä organisaatioissa tällä hetkellä, kuten G8 tai maailman terveysjärjestössä, on ryhdytty tarkastelemaan enemmän sovellettua lainsäädäntöä erilaisiin immateriaalioikeuksiin. Tätähän aktasopimus ei lainkaan tee, vaan meillä on ikään kuin yksittäinen ainoa malli erilaisille äh, väärännöksille. Ja itse asiassa se voi olla aika tehoton kun tarkastellaan niitä erilaisia vaikutuksia, joita markkinoitulo voi vaikuttaa. Vaarana on se, että jos hyväksymme tämän sopimuksen tässä instituutiossa nyt, on se, että se tulee aina vääräaikaisesti voimaan ennen kuin kysymys on edes käsitelty loppuun, ja se tietysti olisi erittäin harmillista. Uskon, että meidän valiokunnallamme olisi hyvä, siis teollisuusvaliokunnalle ja meidän toimielimellemmekin, koska olemme demokraattisesti valittu toimielin, ryhtyä aloitteeseen uuden keskustelun aikaansaamiseksi digitaalimarkkinoista ja uudesta suhtautumistavasta tähän koko kysymykseen eurooppalaisella tasolla. Toivon tietysti, että valiokunta tukee minua tässä tavoitteessani ja että yhdessä voimme jatkaa keskustelun tiellä tulevaisuudessa, kun keskustellaan mahdollisesti uudesta sopimuksesta tai toimenpiteistä, jotka paremmin heijastelevat digitaalimarkkinoiden mahdollisuuksia. Kiitoksia. Ja, vielen Dank. Kiitos, <clears throat> kiitos Rova Anders. Tuota, nyt annankin varjo esittelijöille äh, puheenvuoron herra Kasparia ähm, edustaa nyt Rova Kiitoksia puheenjohtaja. No minä en tietenkään ole varjoesittelijänä, vaan ryhmäni edustaja Gaspari. Hän ei kuitenkaan monista syistä voinut päästä tänne tänään. Ja näin ollen minä sitten hoidan ryhmäni puolesta puhumisen tällä kertaa ja annan myös oman kantani. Minusta tässä on lähtökohtana asia, jota ei pidä unohtaa, nimittäin se, että mikäli teollisuusoikeuksien takaaminen ja kasvumahdollisuudet ja näin ollen työllisyyden luomisen mahdollisuudet tässä mm, vahingoittuvat syvällisesti, mikäli ei tunnusteta näitä tekijänoikeuksia, jotka aiheuttavat ja saavat aikaan innovointia ja kaikenlaista muuta toimintaa, jonka myötä ne henkilöt ja ryhmät, jotka ovat kyenneet luomaan näitä innovointeja, mikäli heille ei näitä oikeuksia taata, niin teemme tyhjäksi mahdollisuudet luoda innovointiin ja tietoon perustuvan hyvinvoivan yhteiskunnan ja näin ollen olemme tekemässä tyhjäksi hyvinvoinnin mahdollisuuksia koko yhteiskunnalle, jos, jos näin estämme työpaikkojen luomisen. Olemme varmasti kaikki tästä yhtä mieltä mutta kun olemme yhtä mieltä, niin sen jälkeen on vielä toimittava niin, että tässä todella ollaan tehokkaita. Akta, joka on kauppasopimus, niin kuin esittelijä aivan oikein sanoi, niin haluaisin kiittää häntä hänen vilpittömistä ponnisteluistaan, koska hän on suhtautunut tähän myönteisestä, lähtökohdasta käsin, mutta ehkä se ei ole aivan oikea. Ja uskon, että ACTA-sopimus merkitsee pelkästään mekanismia, kansainvälistä yhteistä mekanismia varten, niin että otetaan käyttöön parhaat teollisen tekijänoikeuksien suojamekanismit. ACTA ei suuntaudu yksilöjä vastaan, kun tässä käytetään näitä ACTAn digitaalisia ulottuvuuksia. Siellä on paljon muitakin aloja, jotka eivät liity mitenkään internetiin Kyseessä ei ole yksittäisten oikeuksien käsittely internetissä. Kaikki nämä yksityisyyden ja turvallisuuden takeet ovat mukana. Ja sitten täällä on asioita, ei voida unohtaa, sillä ei muuteta minkään maan teollisia tekijänoikeuksia. Se ei tule muuttamaan Euroopan unionin lainsäädäntöä. Parlamentin laillinen yksikö on useaan kertaan viimeksi hiljattain todennut ja toistanut sen, että, että Aktan sopimus ei ole mitenkään ristiriidassa sen kanssa, mitä EU on komission suulla ilmoittanut, eikä myöskään sillä ole ristiriitaa yhteisen säännöstön kanssa, mitä tulee perusoikeuksiin ja muihin asioihin. Joten uskon, että akta on tarpeellinen Toki voidaan sanoa, että siinä on vielä selventämisen varaa. Jos tämä on Intan päätelmä, niin halusin pyytää, että tämä asia selvitettäisiin välittömästi, että komissio muiden osapuolten kanssa, aktan osapuolten kanssa välittömästi tekisi näin. Aktahan aloitettiin neuvottelemaan vuonna 2008. Hyvät kollegat, hyvä valmistelija, nyt on vuosi 2012. Jos aina vaan lykkäämme ja lykkäämme tätä tointa, olisi ehkä siivottava vähän tilastoja, mutta vuoden 2000 ja 2010 välillä teollisuuden ja tekijänoikeuksien loukkaukset ja hyödyn menettämiset ovat kaksinkertaistuneet. 40-80 000 ovat lisääntyneet rikkomukset ja hävikki on tullut jo 150 miljoonaa euroa. Tämä on todella kiireellinen asia. Tässä on kyllä määräaika tarkistukselle. Minä, en vastata, vast, minä vastustan ja ryhmäni vastustaa sitä, että hylättäisiin aktasopimus riippumatta siitä, että, että onko se Intan mielestä tarpeen. Siinä tapauksessa meille sopii kyllä, että komissio tekee tähän lisää selvityksiä muiden allekirjoittajaosapuolten kanssa, mutta joka tapauksessa olisi toimittava hyvin nopeasti, koska yhteiskuntien hyvinvointi ei salli enää viivytyksiä, eikä Euroopan unionin tarkoituksena ole muu kuin saada aikaan sellaiset välineet, että innovaatio ja tieto voisi olla perustana – ratkaisulle, joilla päästään tästä hyvin syvästä kriisistä. Kiitoksia. Kiitos. SD-ryhmä. Ähm, Edustaja Katrin Trautman, Rova de Angelisin, äh, tai Francisco de Angelisin ähm, puolesta. Nyt katson, kun katson esityslistaa, niin haluaisin, että pidetään, pysytään näissä puheajoissa noin kolme minuuttia siis jokaiselle. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä puhun nyt Francesco de Angelisin puolesta, joka ei voinut olla tänään paikalla ja, ja välitän hänen viestinsä tälle valiokunnalle. For the European Parliament to modify... Akta haluaa tämän mahdollisuuden Euroopan parlamentille muuttaa tekijänoikeuslainsäädäntöä ja se edustaisi askelta taaksepäin parlamentin kertomuksesta, joka koskee IPRED 2-direktiiviä vuodelta 2006. Lisäksi valittelemme neuvotteluiden avoimuuden puutetta ja määritelmien epämääräisyyttä. IPRED 2-mietintö loi jo hyvin laajamittaisen kaupallisen määritelmän, jossa painotettiin yksittäisten kuluttajien virheitä ja toisaalta väärennöksiä, joita tehdään suurella mittakaavalla ja otti esille kartellit ja otti esille sitten suuren kaupallisen hyödyn suurella mittakaavalla, niin akta ei suhtaudu mitenkään eri kokoeroihin, motivaatioon tai juridiseen kokoon. Tämä mietintö, josta saatiin jolla saatiin suuri parlamentin enemmistö vuonna 2006 taakse, eli yksittäinen tekijänoikeuksien loikkaus internetin käytössä henkilökohtaiseen käyttöön ei tietenkään ole verrattavissa systemaattisiin rikkomuksiin, joita offshore-yritykset tekevät, kun ne pyrkivät saamaan selkeitä kaupallisia etuja. Tämä on räikeästi jäänyt huomiotta aktan säännöksissä. SD-ryhmä päätti tukea EP-esittelijän ehdotusta aktan hylkäämiseksi riippumatta siitä, että nämä asiat on viety äh, tuomioistuimen Euroopan unionissa. Meidän tavoitteenamme on täysin tukea aktan hylkäämistä ja uskon, että näin voitaisiin tehdä ensisijaisesti niin, että huomioidaan, että mitään viivystyksiä ei tule siihen menettelyyn, jota päävaliokunnassa Intassa on, ja että me voimme valiokuntana myös tuottaa lausuntomme mm, toukokuun ensimmäisen puoliskon aikana. Tämä lausuntoluonnos on erittäin hyvin tasapainoinen, ottanut huomioon monet meidän kommenttimme ja jatkamme työskentelyä tämän kysymyksen puitteissa esittelemme kanssa. Kiitos. Ja sitten puheenjohtajat herra Kirk, rova Rupskog, herra Rybik, rova Roda ja äh, rova Badia ehdottaisin, että puheenvuoroja ei oteta enää lisää ja että puheenvuorot olisivat lyhyitä. Tämä on tietysti tärkeä aihe, mutta esityslistalla on vielä muitakin aiheita ja aikaa ei ole paljon. Nyt sitten herra Giiri, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtajan. Puhun aivan lyhyesti. Aktasopimus koskee kolmea hyvin tärkeää asiaa, kauppaoikeuksia muun muassa. Tässä puhumme tavaramerkeistä ja artiklasta 27 internetkäyttäjien oikeuksista ja tekijän oikeuksista. Tekijän oikeuksissa saada, korva, tekijän oikeuksista saada korvaus työstään. Kolmannesta aiheesta ei sinänsä ole erimielisyyksiä, mutta artikla 27 erityiset kohdat 1-8 ja erityisesti kohta 4 ovat huolestuttavia. Tässä on kyse internetkäyttäjien tunnistamisesta, siis sellaisten internetkäyttäjien, jotka loukkaavat tekijänoikeuksia. Tässä on vaikeutena henkilötietojen suojaaminen. Ja lisäksi tässä puhutaan välineistä, joilla voidaan kiertää tietty suoja. Vuonna 2005 Euroopan parlamentti hylkäsi oikeudellisen asioiden valiokunnan mietinnön tietystä, tietyistä keinoista, jo, joilla käytetään eh, tietokoneohjelmia. Tämä siis tarkoittaa sitä, että tietokoneohjelmat eivät ole patenttien alaisuudessa, eli ohjelmoija voi suunnitella uuden ohjelman eurooppalaiselle yritykselle, eikä sitä mielestäni voi kieltää. Ja kohta 6 artiklassa 27 kieltäisi tämän. Tämä olisi itse asiassa ähm, innovoinnin vastaista, jos muuta ei ole määritelty. Nämä tekijänoikeudet kuuluvat ohjelmiston ohjelmoijalla. Esittelijä on siis aivan oikeassa, kun hän puhuu ähm, kauppa- ja talousasioista. Innovoinnin ja edistyksen tärkeyttä pitäisi korostaa, sillä akta estää innovointia ennen kaikkea tieto- ja viestitekniikan alalla. Kiitos. Seuraavana Rova Ötskog. Eh, tack, herr talman. Eh, Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Edustaja Trautman on jo ottanut esille täällä SD-ryhmän kannan, eli sanomme ei akta-sopimukselle. Siihen on useita syitä. Kysymys on siitä, millä tavalla tämä sopimus on luotu ilman avoimuutta. Ja kysymyshän on siitä, että sopimus ei kata suuria tärkeitä maita, joiden pitäisi olla mukana sopimuksessa. Ennen kaikkea kysymys on myös sopimuksen sisällöstä. Sopimuksiahan solmitaan juuri siitä syystä, että halutaan saada aikaiseksi työpaikkoja ja kasvua, mutta hinta muodostuu erittäin korkeaksi ja se on syy sille, miksi sanomme ei. Minun mielestäni Amelia Andersson on muotoillut tämän erinomaisesti tässä lausunnossaan. Ja David Martin intavaliokunnan vastaavana on myös ottanut asian esille. Eli kysymys on yksinkertaisesti niin, että kyseessä on niin huono sopimus, että sen avulla hävitään enemmän kuin voitetaan. Ja juuri tästä syystä meidän täytyy sanoa ei. Henkilökohtainen koskemattomuus ja tapa hyödyntää informaatioteknologiaa tekee tästä erittäin epämukavaksi sopimukseksi ja siitä syystä tuen myös Meli Andersdottarin ehdotusta. Kiitos. Grazie. La parola collega Rubik. Kiitoksia sitten kollega Ryby. Joo, you. Kiitos puheenjohtaja. Haluan kiittää kollega Anders Dotteria, sillä ACTA on tietysti maailmanlaajuinen aihe ja meidän pitää pitää huolta siitä ja tarkastella sitä, miten Eurooppa ja ennen kaikkea kulttuuriteollisuus Euroopassa asemoituvat maailmanlaajuisesti. Tietysti ongelmassa, asiassa on monia ongelmia, joihin meidän tulee löytää vastaukset. Parlamentin oikeudellinen yksikkö on antanut lausuntonsa, että akta ei vastaa EU-lainsäädäntöä Meillä ei ole tästä kuitenkin vielä yksityiskohtaista lainsäädäntöä näistä kaikista asioista, joten keskustelu on erityisen tärkeä. Tietysti tässä on intressien vastaisuuksia, jos ajattelemme tätä koko sisältöteollisuutta ja taiteilijoita. Ja sitten kun ajattelemme ö, ähm, tätä kulttuuriteollisuutta ja käyttäjiä, jotka jotka maksavat sisällöstä. Tietysti sisällöstä pitää maksaa, mutta toisaalta meillä on ennen kaikkea ener, äh, internetissä suuri markkinointiteollisuus. Eli, eli, eli meillä on internetissä paljon, ähm, paljon tekijöitä, jotka, äh, jotka käyttävät sisältöä maksamatta siitä. Ja tietysti kysymyksenä on se, kuka lopuksi maksaa kulut. Kollega Kirkhän tässä sanoi, että on myös näitä, näitä ohjelmistoja, jotka kehitetään. Ja silloin avautuu uusia kansainvälisiä mahdollisuuksia, ei pelkästään siis televiestinnän alalla. Ja kysymyksenä on se, kuka maksaa tämän kaiken. Ja tässä on kyseessä kyllä melko kova kamppailu ja tässä tämä tavallaan menee myös kuluttajan ö, niskoille. Tässä on kyse ennen kaikkea taloudellisista kysymyksen asetteluista, siis kuka, kuka maksaa ö, tekijänoikeuksista ja miten tämä, tätä käsitellään. Ja teollisuuden pitäisi mielestäni kyllä tarjota tässä vaihtoehtoja ja teollisuuden pitäisi sisäisesti sopia näistä asioista, eikä pitäisi odottaa sitä, mitä, mistä muualta tulee tiettyjä sääntöjä. Eli meidän pitäisi puolustaa kansainvälisesti meidän kulttuuriteollisuuttamme ja sen oikeuksia. Siksi mielestäni on tärkeää, että käymme täällä Euroopan parlamentissa vakavaa keskustelua ja mietimme vaihtoehtoja ja, ja käsittelemme komission kanssa hyvin tarkasti näitä kiistanalaisia kohtia. Ja näin voimme saada aikaiseksi järkevän ratkaisun. Varmasti se tulee olemaan mahdollista ihan piakkoinkin. Kiitos. Grazie, kollega Roil. Kiitoksia sitten kollega Roille. Na, ja. Halusin vain esittää muutamia kommentteja. Tämä asiahan on hyvin monimutkainen. Ensinnäkin minua nyt hieman kyllä häiritsee, tai ehkä hyvinkin häiritsee se, että Aktalla on pitkä menneisyys ja että e- parlamentissa on tehty tästä jo päätös. Meitä kritisoitiin, sitten meitä korjattiin tai meidän mielipidettämme korjattiin. Ja nyt minusta on kyllä hieman kummallista, että nyt sanotaan, että kaikki nämä menneet tapahtumat ei päde enää ollenkaan, vaikka, vaikka me olemme ö, tuolloin esittämät kantamme. Ja sitten toiseksi nämä taiteilijat ja muusikot, jotka tuottavat sisältöä ja, ja kun ja kun sitten nyt ol, tässä, tässä keskustelussa, niin vaikuttaa siltä, että heidän tuottamaan sisältöä ei enää arvosteta. Ja tämä on mielestäni kyllä hyvin huolestuttavaa. Kaikki nämä kysymykset, kun huomaamme, miten, miten paljon tämä aktosopimus on nyt aiheuttanut esimerkiksi mielenosoituksia ja kysymyksiä, niin jos on epäilyksiä ja kysymyksiä tässä akta-asiassa, joihin pitää vastata, niin, niin kyllä nämä yksityiskohdat pitää käsitellä, mutta tätä perusperiaatetta ei voi, aset, ei voi äm, asettaa kyseenalaiseksi. Jos siis on epäilyksiä, niin ne pitää käsitellä. Tämä, tässä pitää siis tietää, mitä, mitkä yksityiskohdat pitää oikeastaan ja mitkä ei. Ja mikä Euroopassa pätee, se pätee myös kansainväliseen kauppaan. En, ja sitten lisäksi en aivan ymmärtänyt, miksi me nyt ö, kyseenalaistamme tämän, joka on meidän lainsäädännössämme jo ö, tähän, tällä hetkellä juurtuneena. Kiitoksia sitten Jordan. Samassa sam Pravo razpravo o akti v zadnjih mesecih razumela. Kiitoksia. Keskustelu, jota on käyty viimeisen muutaman kuun ajan, on minun mielestäni ollut pikemminkin ideologisempi keskustelu kuin mikään muu. Ja siitä syystä olen ilahtunut siitä, että meillä tänään on pohjan, keskustelu. Roil ja Ryby ovat esittäneet hyvin perusteluja ja olen samaa mieltä heidän molempien kanssa. Olen pahoillani siitä, että emme asettaneet oikeita kysymyksiä itsellemme. Mitä tarvitsemme eurooppalaisena yhteiskuntana? Meidän täytyy suojata teollisia tekijänoikeuksia, koska me olemme luova ja innovoiva yhteiskunta. Lisäksi on tärkeää, että tarjoamme turvallisuutta yksilöille, kuluttajille ja niiden joita ostamme täytyisi olla yhdenmukaisia niiden kuvailujen kanssa. Lisäksi meidän täytyy korostaa innovatiivisia lähestymistapoja, täytyy suojata ihmisoikeuksia ja ennen kaikkea meidän täytyy tarjota vapautta kun internetiä käytetään. Internetiä täytyisi voida käyttää ilman minkäännäköistä valvontaa, joka kohdistuu niihin yksilöihin, jotka sitä käyttävät. Akta täyttää tiettyjä tavoitteita, olen samaa mieltä tässä, mutta mielenosoituksia käydään kaikkialla Euroopassa, myös Sloveniassa. Ihmiset pelkäävät puhuja julkisesti aktasta myönteisellä tavalla. Kyllähän aktaan liittyy myönteisiäkin asioita. Olen samaa mieltä siinä, mutta kysymys on siinä, millä tavalla voimme astua askeleen eteenpäin, jos niin useat ihmiset osoittavat mieltään aktaa vastaan. Ne, jotka osoittavat sitä vastaan mieltään, vaativat aktan poistamista välittömästi. Minä en ole samalla kannalla. Mielestäni se on huono ehdotus. Toinen kysymys koskee sitä, että meidän täytyy saada tieteellinen näkemys riippumattomalta elimeltä. Euroopan tuomioistuimen tulisi tarjota tähän näkemys. Valitan, että Euroopan parlamentti hylkäsi tuon mahdollisuuden ja valitan sitä, että me emme pyydä tuomioistuimelta lausuntoa asiasta. Uskoakseni meidän tulisi lukea tämä akta läpi uudelleen, korostaa niitä myönteisiä asioita, joita siinä on. Ja meidän tulisi puhua myös kielteisistä kysymyksistä jälleen kerran. Artikla 27 ei ole ainoa merkittävä artikla ja minulla onkin kysyttävää tässä suhteessa. Onko jäljellä mitään mahdollisuuksia meille neuvotella uudelleen artiklasta 27? Voimmeko löytää ratkaisun artiklaan 27, jonka myös suuri yleisö voi hyväksyä? Kiitoksia. Badia Ikuchet. Kiitoksia sitten Badia Ikuchet. Gracias, señora presidenta. <clears throat> Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää Esittelen tästä hyvin tasapainoisesta käsittelystä. Tämä on ihan hyvin hankala, niin kuin täällä on voitu kuulla. Minusta olisi tarpeen löytää nopea ratkaisu, niin kuin täällä on vaadittu. Mutta se ei kuitenkaan saa merkitä sitä, etteikö ratkaisu voisi olla hyvä. Tämä meillä on oltava selvänä. Tässä mielessä Zinkarettin mietintö mielestäni meni hyvään suuntaan ja se voi meitä vähän auttaa Minun mielestäni tällä hetkellä tämä akta ei ole hyvä ratkaisu ja me tarvitsemme innovaatiota. Sen on oltava meidän avaimemme ratkaisulle teollisuutta, luovia henkilöitä, käyttäjiä ja tarvitteilijoita varten. Lopuksi haluaisin vielä selvittää ja pyrkiä välttämään sen, että kun näyttää siltä, että kun kyseenalaistamme aktan, niin joko olemme taiteilijoiden puolella tai heitä vastaan, minun mielestäni näin ei voida ajatella. Jotkut taiteilijat tukevat ar- aktaa ja toiset vastustavat sitä. Ja jotkut teollisuuden alat vastustavat, toiset tukevat aktaa, joten kyllä tämä tilanne on paljon monimutkaisempi. Mitä sitten tulee joihinkin puheenvuoroihin tässä, joissa sanottiin, että aika on kulunut ja paljon, nyt katsotaan mikä on hyvä, mikä on huono ja koitetaan korjata tilanne. Kyllä vain, mutta ongelma on siinä, että tämä parlamentti, kun kyseessä on akta, on kansainvälinen sopimus, ei voi muuta kuin sanoa kyllä tai ei. Ja kyllä tässä vaiheessa meidän pitäisi olla siitä jo tietoisia. Täällä olemme kauan puhuneet tästä asiasta ja osittain ongelma johtuu juuri tästä. Kiitoksia. Grazie, kollega Ottmark. Kiitoksia sitten kollega Högmark. Thank you very much. Kiitos. Ja kiitos tässä valmistelijalle. Mielestäni on tärkeää taata internetissä vapaus ja henkilötietojen suoja niitä ei pitäisi tasapainottaa edes minkään muun kanssa, sillä nämä kaksi vapautta ovat perustavanlaatuisia. Olen kuitenkin aina myös yllättynyt, kun puhutaan tekijänoikeuksien suojelemisesta ja pidetään sitä, sitä ristiriidassa olevana internetin vapauden kanssa, sillä tätä, tätä ei voi olla perustella, sillä tämä valiokunta on myös korostanut sen tärkeyttä, että Euroopassa on yhtenäinen järjestelmä tekijänoikeuksien suojelemiselle. Me olemme keskustelleet patenteista, mutta myös tekijän- ja immateriaalioikeuksien paremmasta suojelusta. Mielestäni tämä ei ole ristiriidassa tieto, tietojen saamisvapauden kanssa – eikä internet sinänsä ole muista ö, tiedotusvälineistä eroava. Nämä säännöt pitää vain no, sopeuttaa uusiin teknologioihin, joita meillä on. Mutta kun lähdetään tästä periaatteesta, niin myös nämä oikeudellisen yksikön lausunnot ja muut oikeudelliset lausunnot ovat siis sitä mieltä, että tässä ei ole mitään joka olisi EU-lainsäädännön vastaista tai jotain aivan uutta. Minusta tuntuu, että joskus me tavallaan tässä tavallaan jahtaamme haamuja. Minä en ole ainakaan nähnyt mitään todellisia todisteita siitä, että, että tässä olisi jotain aivan uutta. En ole tässäkään keskustelussa täällä valiokunnassa kuullut sitä, kuullut että tämä nyt loukkaisi verkon vapautta. Tietysti immateriaalia oikeuksia pitää suojella ja ehkä sitä voidaan pitää aktan hylkäämisen syynä, mutta kunhan näemme sen tarpeen, eh, kun näemme sen tarpeen, että pitää suojella yhtenäisesti näitä oikeuksia, niin silloin olemme periaatteesta yhtä mieltä oikeudelliset yksiköt eivät ole löytäneet tätä ongelmaa, johon tietyt henkilöt ovat osoittaneet. En näe myöskään esin, esittely tässä äm, lausunnossa enkä mietinnössä mitään todisteita tästä. Joten antakaa minulle konkreettisia esimerkkejä tällaista ongelmista tai sanokaa, että ette ole sen, sen kannalla, että pitäisi suojella tekijänoikeuksia, mutta tekijän oikeudet eivät ole mikään vapauden vastaisia, vaan kyse on vain siitä, halutaanko nämä oikeudet. Ja minä olen hyvin tiukka puolustama, puolustaessani internetin vapautta. Ja haluaisin sanoa, että tietyt um, ongelmat, jo, tietyt asiat, jotka olisivat olleet ehkä ongelmia, on poistettu akta-sopimuksesta. Niitähän keskusteltiin tässä Telekom-paketissa jo. Mutta jotta keskustelussa tulisi eh, helpompi, antakaa konkreettisia esimerkkejä näistä ongelmista, sillä muutoin meidän pitää keskustella siitä, haluammeko suojella tekijänoikeuksia vai ei. Kiitoksia sitten kollega Niebler. Kiitos puheenjohtaja ja kiitos myös valmistelijalle. Minä olen samaa mieltä herra Högmaakin kanssa. Tässä jahtaamme haamuja ja tällainen vaikutelma minulla oli viime kuukausina, kun aktasopimuksesta keskusteltiin. Minä olen lukenut tämän sopimuksen kaksi kertaa läpi ja nämä ka- tämä kaikki ö, kivas keskustelu esitän sopimuksen kannalta voi oikein ymmärtää. Minä olen oikeudellisten asian valiokunnassa ja, ja me olemme tehneet lausunnon tästä eurooppalaisesta näkökulmasta ei voi, ei voi nähdä, että akta muuttaisi tekinoikeuksia jotenkin. Tämä on siis tällainen vahvistussopimus, eli tässä on ö, kysy, tässä ei puhuta ollenkaan materiaalioikeuksista ja piste. Kollega Högmarkhan mainitsikin jo tämän. Pitäisi mainita siis konkreettinen kohta tässä sopimuksessa, joka, jossa muutettaisiin konkreettisesti nykyisiä tekijänoikeussääntöjä. Komissiohan antaa ehdotuksensa pian, joten voisimmekin nyt näiden ehdotusten pohjalta sitten keskustella. Minä olen hyvin avoin ja huomaan kyllä nämä huolenaiheet, niistä pitää tietysti keskustelun pitää ottaa vakavasti ja ehkä tekijänoikeuksia pitää muuttaa, mutta että perustavanlaatuisesti kyseenalaistetaan aktaa, sitä en voi ymmärtää, enkä voi myöskään tukea sitä, että ei anneta hyväksyntää sopimukselle. Voidaan juristeina satoja kertoja työllistää tämän, tämän sopimuksen tutkimisella, mutta minä kyllä luotan tämän parlamentin oikeudelliseen yksikköön. He ovat älykkäitä ihmisiä ja erittäin korkeasti koulutettuja, ja he ovat antaneet lausuntonsa, joten minun mielestäni kyllä tällä sopimuksella voisi antaa hyväksyntänsä. Kiitos. Kiitoksia sitten komissio, mikäli komission puheenvuoroon haluaa. Jensen, olkaa hyvä. Thank you, Madam Chairman. Um... Kiitos puheenjohtaja. Todellakin haluaisin aivan nopeasti hieman miettiä tätä keskustelua, joka on tänään hyvin mielenkiintoinen tässä valiokunnassa, niin todellakin akta ei vaikuta kansalaisiimme, mutta auttaa yrityksiämme, erityisesti yrityksiä, jotka toimivat kansainvälisillä markkinoilla ja vievät tuotteita ja jotka jotka tuottavat immateriaalioikeuksia esimerkiksi kulttuurin alalla. Eli tämä akta on tärkeää, jotta Eurooppa voi pysyä kilpailukykyisenä. Neuvottelujen aikana me huolellisesti noudatimme perusoikeuksia aktassa vielä enemmän kuin missään kansainvälisessä immateriaalioikeussopimuksessa. Me siis toistimme artiklassa jopa kaksi tai kolme kertaa nämä periaatteet, kuten esimerkiksi artiklassa 27. Mutta silti huolenaiheita on monia, kuten täällä on mainittu. Kyse on ennen kaikkea huolenaiheista eikä konkreettisista esimerkkeistä tai ongelmista, mutta koska näitä huolenaiheita on, aktaa siirtää tai antaa käsittely, tämän asian käsiteltäväksi Euroopan unionin tuomioistuimen komission jäsen de Gucht on ja puheenjohtaja on, ovat pyytäneet, että odotetaan sitä, että, tämä, että Euroopan unionin tuomioistuimelta tulee tämä lopullinen mielipide ja lausunto ja sitten meillä on varmuus siitä, että olemme saaneet todellakin viimeisen sanan tästä asiasta. Artikla 27 mainittiin. Artikla 27 ei ollenkaan estä internetin vapautta. Sen säännökset ovat vapaaehtoisia, ne viittaavat tiettyihin periaatteisiin ja nämä periaatteet on jo voimassa Euroopassa, ovat jo voimassa Euroopassa, ovat olleet sitä jo 10 ja 12-12 vuotta. Eli tässä ei ole minkäänlaista uhkaa eurooppalaisille kansalaisille tai internetin käyttäjille. Mitä tulee näihin protesteihin, näemme, että monet, jotka protestoivat akta vastaan, kun menemme heidän argumentteensa ytimeen, niin he puhuvat tietyistä tekijänoikeussäännöksistä, jos. Mutta pointtina on se, että, että että akta on täm, tällainen toimeenpanosopimus ja se fakta, että parlamentti ottaisi enemmän aikaa ja odottaisi tuomioistuimen lausuntoa, se ei estä ollenkaan sitä, että parlamentti tarkastelisi vaihtoehtoja, jotka komissio ja sisämarkkinapääosasto antavat nämä, näitä ehdotuksia tulee esimerkiksi lisenssien ja toimeenpanon alalla. Uutta on siis se, että pitäisi odottaa tuomioistuimen lopullista kantaa ennen kuin keskustelua jatketaan ja ennen kuin hylätään jo, tämä sopimus, jota suuri osa teollisuudesta ja monet äm, sisällöntuottajatkin ovat ä, kannattaneet. Kiitoksia sitten esittelijä. Kiitoksia hyvä puheenjohtaja. Kiitoksia kaikille kollegoille, jotka ovat olleet mukana tässä keskustelussa tänään, kuten myöskin komissiolle, joka on läsnä. Minulle on selvää ja ilahduttavaa se, että valiokuntamme ja toimielimemme on valmis ryhtymään kerralla tähän aktasopimuksen keskusteluun. Samalla on myös epävarmuutta tämän sopimuksen puitteissa. Jotkut meistä ovat ottaneet esille tärkeä kysymys, joka liittyy musiikkiin ja filmeihin, mutta aktahan kattaa paljon muitakin kysymyksiä kuin vain nämä. Kuten olemme kuulleet, monet eri toimijat ovat mukana digitaalimarkkinoilla, mutta Kysymys on siitä, että onko akta oikea työväline, jos halutaan saada kokonaiskuva niistä toimenpiteistä, joita saatetaan tarvita tässä. Aivan selvää on se, että tarvitsemme laajempaa keskustelua myös tästä kysymyksestä tulevaisuudessa. Akta ei näytä olevan paras alusta spesifiselle keskustelulle, jota käydään eri teollisuuskysymyksissä, jota täytyy ottaa tässä suhteessa huomioon. Mutta jään tietysti odottelemaan tulevaa työtämme ja muutosehdotuksia, jota tähän lausuntoni tulee. Ja sitten tietysti katsotaan, miten tuolla kansallisen kaupan valiokunnassa asiat etenevät. Kiitoksia. Allora, io volevo informare. Kiitoksia. Haluaisin kertoa valiokunnan jäsenille tästä aikataulusta. Olemme pyytäneet Intalta lisäaikaa, mutta saamme vastauksen vasta huomenna. Joten nyt voin antaa tällaisen tiedon valiokunnan. Mikäli emme saa kuukautta lisää aikaa, niin tässä tapauksessa tarkastu, tarkistukset pitäisi jättää 26. huhtikuuta englanniksi ja äänestäisimme täällä 8. toukokuuta. Jos sen sijaan huomenna Intavaliokunta antaa meille tiedon siitä, että, että lisäaikaa saadaan, niin sitten kaikki saatte tästä sähköpostin sihteeristöltämme. Ja näin tarkistus, tarkistukset edelleen pitäisi jättää 26. huhtikuuta, mutta ne voivat olla kaikilla kielillä – ja sitten niistä keskustellen ja äänestetään valiokunnassa 31. toukokuuta tässä tiedot. Eh, kuten tiedätte, 10.30 meillä alkaa yhteiskokous eh, liikennevaliokunnan kanssa. Ja nyt koitetaan saada nopeasti käsiteltyä viimeinen kohta esityslistalla. Annan heti puheenvuoron Simanskille. Kyseessä on eurooppalaisen euro- naapuruusvälineen perustaminen. Eh, państwo zapewne wiedzą europejska polityka... Kiitoksia. Kuten tiedätte, Euroopan naapuruuspolitiikka on hyvin laaja-alainen hanke, jonka tavoitteena on yhdistää Euroopan unioni ja sitä ympäröivät maat idässä ja etelässä. Se on poliittinen ulottuvuus ja sen tueksi meillä on rahoitusväline. Kun puhutaan energiasta, joka on mielestäni pääperusteen, pääalueena naapuruspolitiikassa, niin naapurimailla on suurempi rooli, kun puhutaan kauttakulkufunktiosta, kuten myöskin kaasun, öljyn ja uusiutuvien energialähteiden tarjonnasta. Jotta tätä voidaan helpottaa, meidän täytyy olla juridinen puitteisto, jonka taso on liityttävä eurooppalaisiin sopimuksiin, kauttakulkuprotokollaan, energiaperuskirjaan ja sen täytyy myös liittyä siihen, millä tavalla hahmotamme energiamarkkinamme. Tässä erityisen tärkeää on kolmas paketti. Energiatoimitusvarmuus on myös tärkeää. Lähteiden monimuotoistaminen, markkinoiden vapauttaminen, kilpailun lisääminen – ja se, että päästöjä leikataan. Kaikkiin näihin tavoitteisiin voidaan päästä ja tästä syystä olen tehnyt ehdotuksen siitä, minkä näköisiä muutoksia tähän päävaliokunnan mietintöön voitaisiin tehdä. Näiden tarkistusten avulla uskon, että kykenemme saavuttamaan hyvän tekstin. Ja jos se hoidetaan no, riittävän nopeasti, niin me voimme ehdottaa, esittää hyvän ehdotuksen. Tässä on kysymys yhteispäätösmenettelystä ja ulkoisen valiokunta osallistuu siihen. Haluaisin kiittää kaikkia varjoesittelijöitä hedelmällisestä yhteistyöstä. Toivottavasti voimme käydä lisäkokouksen heidän kanssaan, jotta saamme aikaiseksi hyvän ehdotuksen. Signora Roatta, prego. Merci, madame la présidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Maailma muuttuu ja menee eteenpäin. Olen iloinen siitä, että on otettu käyttöön, otetaan käyttöön uusia rahoitusvälineitä uusissa äh, monivuotisissa rahoituspuitteissa 2014-2020. Olen tyytyväinen näistä syvällisistä muutoksista, joita on tehty Euroopan naapuruuspolitiikkaan. Nyt uudelleen määritellään Euroopan naapuruuspolitiikkaa. Sen on oltava sellainen, joka sopii yhteen uuden kehittyvän maailman kanssa tämä äh, äh, asia, joka liittyy myös ulkosuhdehallintaan, tulee helpottamaan rahoitusohjelmia tulee yksinkertaistamaan menettelyjä ja tulee helpottamaan Euroopan unionin 2020 tavoitteiden saavuttamista. Haluaisin onnitella esittelijä Simanskia hänen tekemästään työstä ja prioriteeteista energia-alalla, jotka hän on ottanut hyvin esille tässä tässä ehdotuksessa. Yhteiset energiamarkkinat ja niihin pyrkiminen ja uusien energiamuotoinen tarjoaminen kumppaneille on hyvin keskeistä ja työn tätä ajatusta täysin. Euroopan naapuruspolitiikan rahoitusvälineiden uudistaminen perustuu kolmelle pilarille. Ensinnäkin tarpeiden mukaan muutokset, sitten alueellistettu rajat ylittävä yhteistyö ja ohjelmien joustavuus. Nämä ovat prioriteetteja, joille minä tulen omat ehdotukseni perustamaan. Tulen tekemään myös tarkistuksia, jotka koskevat kaikkia niitä asioita, jotka ovat tämän valiokunnan toimivaltaan kuuluvia ja erityisesti tulen tukemaan pk-yrityksiä. Olen sitä mieltä, että teollisuuden, tutkimuksen ja kehityksen alueella, televiestinnän alueella kumppanimaiden tarpeet on äh, tunnistettava ja on kvantifioitava tarpeeton ja rationalisoitava toiminnat niin, että tuki on mahdollisimman tehokasta ja pitkäaikaista, koska tarvitaan aikaa onnistumista varten. Meillä on edessämme suuria haasteita koko planeetan tulevaisuuden kannalta. Me voimme vastata näihin haasteisiin eh, muun muassa näiden uusien rahoitusvälineiden kanssa voimme vahvistaa kumppanimaiden kanssa tehtävää yhteistyötä ja edistää ihmisoikeuksia, perusvapauksia ja voimme varmistaa kestävän kasvun kumppaneillemme. Kiitoksia. Grazie, la collega Garces. Garces Ramon, prego. Sitten seuraava puhuja. Garces Ramon? Sì, sì. Gracias. Kiitoksia. Haluaisin kiittää Konrad Simanskia hänen tekemästään työstä. Olemme jo aloittaneet keskustelut ja on varmasti hyvä ja helppo päästä sopimukseen. On muistettava se, että energian toimitus, varmuus on energiapolitiikkamme strateginen tavoite – ja näin ollen kyseessä on velvoite se merkitsee velvoitetta tehdä hyvää yhteistyötä naapurimaiden kanssa. Sen on perustuttava säännöstöjen yhdentämiseen markkinoilla ja resurssien diversifiointiin sekä kauttakulkureittien moninaisuuteen. Olen sitä mieltä, että Euroopan komissio, niin hän vuonna 2004 asetti rajaksi 2014 vuoden sähkön ja kaasun markkinoiden yhtenäistämiselle ja näin ollen meidän on tutkittava mahdollisuuksia, joiden kautta naapurimaat voisivat liittyä tähän energiaperuskirjaan ja kauttakulkuperuskirjaan, Ja tämä edellyttää tietenkin joustavuutta ja harkintaa. Meidän on e, kannustettavaa täydentävyyttä, johdonmukaisuutta ja prioriteettialueiden mukana yhteensopimista Euroopan 2020 strategiassa. Varmastikin tulemme tekemään tarkistuksia niin, että voidaan vahvistaa energia-asioiden naapuruusyhteistyötä Välimeren etelärannan maiden kanssa. Tässä otamme huomioon myös Euroopan unionin erityissuhteet Afrikan kanssa. Kiitoksia. Kiitoksia sitten kollega Valean. Thank you, Chair. First... Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin kiittää esittelijää tästä hyvästä mietinnöstä. Ja herra Semanski, puhuitte tästä energian sisämarkkinoista ja nämä mielipiteet olivat minunkin mielipiteeni mukaisia. Ensinnäkin minua huolestuttaa se, että puhumme vain asioista, emmekä menettäisi tarpeeksi pitkälle ja toteuta näitä, sillä me vaan sanomme naapureillemme, että energian toimitusvarmuus on tärkeää, mutta ne, hehän tietävät sen jo, ja siksi itäisille kumppaneille, itäisten kumppaneiden energiamarkkinat muuttuvat aivan silmimme edessä. Jotkut markkinat ovat ähm, taloudellisesti ja poliittisesti paljon dynaamisempia kuin me odotamme tai oletamme. Lisäksi kaasumarkkinat ja meidän sitoutumisen niihin, se on kaksisuuntainen katu. Meidän pitää sitoutua yhteistyöhön. Meidän pitää käyttää yhteisiä standardeja sisämarkkinoiden sääntöihin pohjautuen, mutta kun panokset ovat tällaisia, miten odotamme, että kumppanimme vapauttavat energiamarkkinat, kun emme ole edes vapauttaneet omiamme kokonaan? Kolmas kolmas energiapaketti lähettää heikon viestin kumppaneillemme. Ja lopuksi meillä on useita kansainvälisiä kumppanuusvälineitä, esimerkiksi energiaperuskirja. Ja, su, su, ja meillä on paljon lainsäädäntöä tulossa siitä, miten me teemme yhteistyötä esimerkiksi äh, energiapolitiikkamme kansainvälinen, ähm, kansainvälinen ulottuvuus, mutta meidän pitää varmistaa se, varmistaa se, että kaikki tämä lainsäädäntö on yhtenäistä ja meille, meidän pitää tarjota kumppaneillemme järjestelmä, joka on kaikkia hyödyttävä ja yhtenäinen. Kiitos. Grazie. L'ultimo intervento. Kiitoksia sitten viimeinen puheenvuoro kollega Rivasi. Kollega Rivasi. Jäpä. Hän ei ole, eikö hän ole paikalla? Rivasi. Kollega Rivasi. Rivasi. No. No. Okay. Eh, sitten esittelijä. Loppupäätelmät. Biorąc pod uwagę sytuację, w której, czasową sytuację, w której się znaleźliśmy. tämänhetkinen tilanne, jossa olemme, on tilapäinen. Ja haluaisin kiittää kaikkia näistä puheenvuoroista. Me tarvitsemme johdonmukaisen kannan ja siitä syystä meidän tulisi vahvistaa tätä mietintöä yhteistyöllä. Näin, näin tästä välineestä tulee parempi. Tehdään siis näin. Kiitoksia. Pahoittelemme. Vielä viimeinen tiedonanto tarkistusten jättämisen määrä aika on keskiviikkona 25.4. kello 12. Itressä keskustellaan 31. toukokuuta. Kiitoksia.